on jaettu, onko niistä huomioita? Ei huomioita, pöytäkirjat ovat vahvistettu, hyväksytty. Kirjallinen julkimaus on 54.2009 hevosten kuljetuksista teurastamoille Euroopan unionissa, jonka ovat esittäneet edustajat Lin, Jensijevska ja Karl Schlöter – on saanut tänään 24.2. enemmistön parlamenttien jäsenen allekirjoitukset ja sen vuoksi se lähetetään artiklan 123 kohta 4 työjärjestyksessä mukaan asianosaisille ja julkis, julkaistaan allekirjoittajien nimien kerran pöytäkirjoissa päivältä 25. helmikuuta 2010. Kiitoksia tekijöille tämän julkilausuman tekemisestä. Uh, Mrs. Yes, please. Uh, niin tästä kirjasta lausunnosta on hieno uutinen, että saimme tarvittavan määrän allekirjoituksia, joten kiitokset kaikille, jotka osallistuvat tähän tekstiin they say they would like to join this. Uh, well, madam, I would like to... Haluaisin kertoa teille, että minulla ei ollut mahdollisuutta allekirjoittaa tätä julkilausumaa, mutta olen valmis sen tekemään välittömästi. Ranskan viranomaiset ovat informoineet minua, että 10. helmikuuta 2010 Michel Barnierin paikalle tulee Rova Constance Le Grip. Toivotamme uuden kollegan tervetulleeksi. Muistutan, että työjärjestelmä